Dear ladies and gentlemen, I kindly ask you to take your seat. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitä ystävällisesti istuutumaan, jotta voimme aloittaa oikeudellisten asioiden valiokunnan kokouksen. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi sydämellisesti teidät kaikki, uudelleen valitut jäsenet. Ja tervetuloa myös kaikki uudet jäsenet oikeudellisten asioiden valiokuntaan on hienoa, että voin tervehtiä myös henkilöstöä, poliittisia neuvonantajia ja tulkia, kaikkia niitä, jotka osallistuvat oikeudellisten asioiden valiokunnan työhön. Puhun englantia, jotta mahdollisimman hyvin voitte ymmärtää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Koska tämän ensimmäinen kokouksemme ja olen tässä puheenjohtajana, kun olin aikaisemmin varapuheenjohtajavaliokunnassa ainoa, joka on jäljellä ja siksi olen nyt puheenjohtajana, kunnes meillä on uusi puheenjohtaja valittuna tähän oikeudellisten asioiden valiokuntaan. Avaan kokouksen ja luisin selittää, että luen täällä melko paljon yksinkertaisesti siitä syystä, että haluan kunnioittaa työjärjestystä tämä valintamenettely on niin tärkeä, että todella noudatetaan työjärjestystä mahdollisimman tarkkaan. Aivan ensimmäiseksi haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että kokouksen tarkoituksena on huolehtia järjestäytymisestä, valita puheenjohtaja, neljä varapuheenjohtajaa, 204 työjärjestysartiklan mukaan. Jäsenillä tulisi olla äänestyskortit mukanaan jos ei ole, heidän pitäisi pyytää korvaavaa äänestyskorttia nyt. Eli jos joku teistä pyytäisi nyt, että katsotte, onko teillä, toivottavasti ei tarvita äänestyskorttia, mutta toivoisin, että kaikki katsotte, onko äänestyskortti mukana. Jos joltain on unohtunut äänestyskortti, niin meillä on mahdollisuus järjestää asia mahdollisimman pian, eli pyydän, että annatte pienen merkin minulle, jos näin on päässyt käymään. Ilmeisesti ei joten jatkan. Äänestys järjestetään niin, että ensin valitaan puheenjohtaja ja sitten varapuheenjohtajat. Varajäsenet, jotka osallistuvat äänestykseen, mainitsen yhden varajäsenen, edustaja Andrew Dambask. Anteeksi, jos, paho, jos äänsin vähän väärin tämän nimenne. Tervetuloa tänne äänestykseen osallistuvana varajäsenenä. Jos muutoksia tapahtuu varajäsenten osalta, niin poliittisten ryhmien on kerrottava siitä minulle ennen kuin äänestys avataan. En saanut mitään tällaista merkkiä, joten nyt siirrytään tärkeimpään kohtaan tässä kokouksessa, eli puheenjohtajan valintaan. Huomaan, että täällä on täysivaltaisuus, neljännes jäsenistä on paikalla, päätösvaltaisuus, jotta voimme valita puheenjohtajan. Mr. Svietka, please. Herra Svietka, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Kiitoksia. On suuri ilo ja kunnia voida tervehtiä teitä Euroopan parlamentin suurimman ryhmän eli kansanpuolueen nimissä. Ja toivotan tervetelle tulleeksi uudet kollegat tähän valiokuntaan. Ja kuten aina lainsäädäntökauden aluksi, me toivoimme, että saamme sitten seuraavan viiden vuoden aikana aikaan hyvää yhteistyötä. EPPn nimissä haluaisin esittää ehdokkaan puheenjohtajaksi kollegamme Tsekin tasavallasta professori Pavel Slobovta. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, edustaja Svefka, että esititte herra Svobodaa ehdokkaaksi. Nyt tärkeä kysymys. Herra Svoboda, hyväksyttekö tämän ehdokkuuden? Kyllä. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Onko muita ehdokkaita? Ei en näe muita ehdokkaita, joten siirrymme äänestämään. Herra Svoboda voitaisiin valita suosionosoituksin. Yksinkertaisesti tämä on nopein tehokkain tapa, jolla voisimme nyt valita uuden puheenjohtajamme. Pyytäisin, että jos tuette herra Svoboda uudeksi puheenjohtajaksi, voisitte tehdä tämän suosionosoituksen. Herra Kavada, olkaa hyvä. Oui, je le cherche. Merci, je veux. Kiitos halusin sanoa, että kannatan äh, valintaa suosionosoituksen. Uh, that's very nice to hear. Hienoa kuulla, että puolette tätä menettelyä, joten yksinkertaisesti suosin osoituksin voimme hyväksyä Eras Vabodan uudeksi puheenjohtajaksi. So, when seen very carefully, I can hyvin tarkkaan katsottuna voidaan sanoa, että on hyvin selkeää, että herra Svoboda teidät on nyt valittu. Haluaisin onnitella teitä ja toivotan teille oikein menestyksekästä kautta puheenjohtajana. Pyytäisin teitä heti tänne ylös istumaan. Voitte toimia puheenjohtajana tämän loppukokouksen aikana oikeudellisten asioiden valiokunnassa. What? Ladies and gentlemen, uh, Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, kiitos osoittamastanne luottamuksesta. Olemme varmasti viettämään yhdessä kiinnostavia aikoja ja käymään keskusteluja. Pystymme oppimaan toisiltamme. Kyllä kerrottiin, että tämä kokous pitäisi vetää loppuun nopeasti, siksi minä puhun englantia. En halua, että teiltä menisi aikaa tulkkauksen odottamiseen. Jos sallitte, siirrymme välittömästi ensimmäisen varapuheenjohtajan valintaan. 25 prosenttiin päätösvaltaisuuskynnys on saavutettu, joten voimme äänestää. Kysymys on siitä, kenet nimetään ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Uh, sorry, I just wanted to... Anteeksi, minä halusin sanoa vain seuraavaa Ennen kuin aloitimme tämän kokouksen, meillä oli sosialistien demokraattien työryhmä ja siellä minut valittiin ryhmämme koordinaattoriksi ja siksi vetäydyn ehdokkuudesta varapuheenjohtajaksi. Ja siksi ehdottaisin Lydia Geringeriä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja Madi Delvaux neljänneksi varapuheenjohtajaksi SED-ryhmästä. Uh, thank you, thank you, madam, for... Kiitos, madam, tiedosta. Meillä on yksi ehdokas valiokunnan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, Rova Lidia Geringer. Onenberg, jos oikein nimen äänsin. Kiitos. Ymmärtääkseni teidän ryhmänne on ehdottanut hänen, häntä. Suostuuko ehdokas ehdokkuuteen? Kyllä. Kiitos. kun meillä on vain yksi ehdokas, voimme varmasti edetä suosion osoituksin valintaan jälleen. Uh, looking, Yes, uh, Mrs. Geringer, would you be so kind and come up and take your seat here? Thank you very much. Rova Geringer, ottaisitteko paikkanne? Nyt toisen varapuheenjohtajan valintaa. Olemme yhä päätösvaltaisia. Keitä on ehdokkaana toiseksi varapuheenjohtajaksi? Monsieur Cavada. Um, I was waiting for somebody present. Odottelin, että joku esittelisi minun ehdokkuuteni. Tästä on äänestetty, mutta jos kukaan ei minua esitä, niin minä joudun esittämään sitten itseäni. Pyydän anteeksi. Chairman, I'm quite happy to save our colleague the embarrassment. Minä voin säästää kollegalta tämän nolon tilanteen ja ehdottaa häntä Alden ehdokkaaksi ihan oikealle paikalleen. Tuo on mitä ystävällisintä. Onko muita ehdokkuuksia? Ei. Yksi ehdokas toiseksi vara puheenjohtajaksi herra Jean-Marie Cavada. suostuuko hän ehdokkaaksi, tuohan oli ihan selvää, mutta oli mikä oli. Niin tämä oli nyt helpompaa, kun kollegani esitti minua ehdokkaaksi. Consent, uh... Meillä on suostumuksen. Voimmeko tehdä valinnan suosion osoituksen? Thank you very much, and may I also ask you... Kiitos. Istuutuisitteko tänne eteen? Nyt kolmas varapuheenjohtaja. Onko ehdokkaita? Kyllä puheenjohtaja EPP-ryhmän puolesta ilolla voin ehdottaa ehdokkaan Axel Fassin kokeneen MEPin ystävän ja kollegan. Thank you very much for, for... Kiitos tuosta ilmoituksesta. Saasto herra Foss Kyllä. Kiitos. Onko muita ehdokkaita? Ei. Ja nyt valinta suosion osoituksiin. Thank you very much, and I would like to, uh, Mr. Foss... Voisiko herra Foss myöskin ottaa paikkansa tuossa edessä? Lopuksi valitaan neljäs varapuheenjohtaja, no Regner. Kiitoksia, kuten jo aikaisemmin totesin. Haluaisin ehdottaa neljänneksi varapuheenjohtajaksi kollegaamme Madi Delvo Tersiä, eli siis neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Uh, thank you, thank you very much. Paljon kiitoksia. Käykö tämä Rava Delvo Steresille? Kyllä. Pahoittelen nimenne kehnoa ääntämystä. Meillä on suostumuksenne. Onko muita ehdokkaita neljänneksi? Ei. Tehkäämme valinta suosien osoituksen. And may I ask you also, I would like to ask you to take... Pyytäisin tätä istuutumaan. Kiitos tästä nopeasta äänestyksestä. Lopuksi ilmoitan vain, että seuraava kokous on 10. heinäkuuta kello 9 aamulla. Kiitos, kokous on päättynyt.